Guten, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur... Hyvää päivää. Käytämme kokousta tervetulleeksi budjettivaliokunnan kokoukseen. Viimeis... Ko... Viimeisimmät kokoukset on peruuttamaan Brysselin tapahtumien vuoksi, joten äänestykset on nyt sitten jouduttu siirtämään tälle viikolle. Minä haluaisin kaikille omaisille ilmaista myötätuntoni ja sanoisin, että me olemme kaikki tietoisia siitä, että se mitä tapahtuu, ei sinulle tapahtuu kenelle tahansa meistä, ja siksi se oli hyvin dramaattista kaikkien kannalta, mitä tapahtui. Me on edelleenkin vaikea työskennellä. Tiedämme, että monet kollegat edelleenkin ovat tilanteessa, jossa heidän on vaikea päästä tulemaan tänne. Ne, jotka ovat päässeet tänne, heitä voidaan pitää arjen sankarina. Kiitos siitä, että olette jo paikalla ja aloitamme äänestys kello 16 ja silloin toivottavasti useampi henkilö paikalla, mutta tällä hetkellä me vielä ole päätösvaltaisia. Haluaisin nyt siirtyä esityslistan mukaiseen asioiden käsittelyyn ja hyväksyä esityslista, millä ei ole mitään huomautuksia tiedossani tästä. Kopinyysistä voitte nähdä, mitä kieliä on käytössä ja nämä kokoukset lähetetään aina internetissä kohdasta kolme sanoisin, sanoa, että tämän EFCTn protokolla on se, mistä haluaisin aloittaa. Tämä minä olen itse esittelijä asiassa. Haluaisin sanoa teille, että tuo puitesopimus meidän kannalta on erittäin tärkeä asia Euroopan unionille. Se on tärkeä asia, sillä pyritään vähentämään tupakan kulutusta. Se on vuodelta 2003 ja on kysymys siis siitä, että on monia kuolematapauksia, jotka tulevat, jotka johtuvat nimenomaan tupakoinnista. Kysymys on lausunnosta ja itse mietin tähän tehdään kansallisvalaksi valiokunnasta tästä kysymyksestä. Minä olin pyrkinyt vielä kerran esittämään teille taustaa ja pyrkinyt osoittamaan teille, mistä tässä itse asiassa on kysymys budjettivaliokunnan kannalta kenties, valintavaliokunnan kannalta kenties tärkein artikla 15 puhutaan se, että pyritään vält- estämään äh, laitonta kaupankäyntiä ja väärentämistä äh, on tärkeä osa nimenomaan sitä, miten pyritään vähentämään tupakointia. protokollaan vuonna 2012 on hyväksytty, sen on hyväksyneet osapuolet ja EU on myöskin allekirjoittanut sen 2013 laiton kauppa tupakkatuotteilla ja tupakan salakuljetus EU- ja EUn sisäpuolella ovat rikollisia toimia ja EU ja jäsenvaltioille maksavat vuosittain noin 10 miljardia euroa ennen kaikkea menetettyjen verotulojen vuoksi. Peruskysymys liittyy siihen, että pyritään menomaan suojelemaan toimin tuotantoketjua järjestelmästä, joka pyritään samaan järjestelmässä on lisensiointeja, joita myöskin ottamaan lupia, joita valvovat vastuuviranomaiset. E, tämä koskee niin luonnollisia kuin oikeushenkilöitä, ja mikä liittyy tupakkatuotteiden valmistamiseen ja tuontiin. On myöskin e, velvoite tutkia asiakkaiden myöskin viiden vuoden sisällä voimaan tulemisesta lähtien – on olemassa maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä. Tämä siis täytyy siihen mennessä luoda. On olemassa määräyksiä, jotka liittyvät myöskin merkintöjen käyttöön ottamista, jotka liittyvät turvallisuus- ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Mukaan toimenpiteisillä pyritään estämään rahanpesua ja myöskin miten ilmoitetaan epäilyttävistä varojen siirroista mitä tulee myöskin sitten myynti, joka tapahtuu internetissä tai muuta kautta. Tässä luonnoksessa niin Euroopan parlamentti tervehtii näitä määräyksiä, pitää niitä hyvänä, jolla pyritään siis estämään laitonta kauppaa tupakkatuotteilla. Me puhun vielä kerran siitä, miten tärkeitä ovat nämä seurantamääräykset, jotka liittyvät tähän direktiiviin ja myöskin tähän lisäpöytäkirjaan. Ja sinähän mennään pitemmälle kuin itse tupakkatuotedirektiivissä. direktiivissä minä olen ottanut mukaan myöskin tulokset, jotka liittyvät tekniseen arviointiin, jonka komissio on tehnyt, jotka liittyvät tupakkasopimukseen, siis Philip Morris-sopimukseen. Ja muistuttaisin, oli muistuttanut myös siitä, että tulos äänestyksestä täysistunnossa oli, mikä se oli tämän osalta. Oli muistuttanut siis vielä kerran siitä. Ja siis siinä verrattuna tähän päätösasemaan, mikä hyväksyttiin täysistunnossa mentävä pitemmälle, mitä tulee raakatupakkaan, savukkeiden äh, suodattimiin ja suodattimiin itsensä, että mekanismit, niin, niin täytyy myöskin kuulua näiden mekanismien piiriin, jotka sisältyvät tähän lisäpöytäkirjaan. Ja ajatellen sitä, että meillä oli äänestys 9. maaliskuuta asiasta ja lausunto viittaa myös tähän äänestykseen. Mutta mitään uutta sinänsä tässä ei ole kovinkaan paljon, mutta meille Euroopan unionille olisi tärkeää, että jäsenvaltiot mahdollisimman pikaisesti voisivat ratifioida tämän sopimuksen. Ja siinä mielessä keskustelun merkitys parlamentissa on nähtävä juuri siinä, että jäsenvaltioita vielä kerran rohkaistaan mahdollisimman pikaisesti ratifioimaan tämän sopimuksen. Tämä minulta. Kollega De Jong on pyytänyt puheenvuoroa. Dennis, ole hyvä. Thank you, Inge. And... Kiitos Inge. Mitä minun tulee, minusta tämä on loistava lausunto, jonka minulla on hyvin vähän lisättävää. Kaksi kysymystä kohdasta kymmenen tässä lausunnossa. Lopuksi ihan oikeutetusti vaaditaan komissiolta toimintasuunnitelmaa, mutta viitataanko tässä uuteen toimenpiteeseen? Eikö olisi parempi sanoa, että me odotamme tältä toimintasuunnitelmalta näitä konkreettisia toimenpiteitä, joista meillä itsellämmekin on kaikenlaisia ajatuksia. Ja mietin sitä, että pitäisikö tästä Chipoista vielä ottaa erityisesti mainita sen, koska sehän on uusi asia. Me haluaisimme ehkäpä tämän hieman konkreettisemmin. Ja kohdassa 13 Onko tämä ihan tietoisesti suunnattu vain komissiolle tämä vetoomus äh, vai onko jäsenvaltioilla tässä myös roolinsa? Eli pitäisikö sanoa, että kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita? Mutta tämä ensimmäinen asia vielä tästä toimintasuunnitelmasta. Minusta meidän pitäisi nyt luoda hetki sille, että saisimme konkreettisia suosituksia. Danke. Äh, äh, niin, kiitos. Minäkin olen, olen yhtä mieltä ehdotuksestasi, koska todellakin se heijastelee sitä, mikä oli äänestystulos silloin, kun äänestettiin päätösasemasta, joka koski tätä raporttia, jonka komissio teki, joka liittyi kymmenen sopimusvuoteen – Philip Morrisin kanssa. Haluaisin kuitenkin kysyä, oletan, että voidaan ymmärtää nämä taustat, jotka tässä ovat, mutta haluaisin tietää, onko komissiolla, onko tämä komission edustaja, joka voisi kohdistaa kuusi, sinä puhut siinä selvästi siitä, että direktiivi, tupakkadirektiivi näyttäisi, ajatellen siis että se edellyttäisi järjestelmää, joka on tällainen jäljittämisjärjestelmä, joka olisi standardijärjestelmä, joka olisi eurooppalainen järjestelmä. Ja se, mitä sinä tässä toteat, näitä voidaan ymmärtää, siis on se, että yksi järjestelmä yksistään, yksin oman järjestelmä, että luotaisiin tällainen avoin standardi, joka voisi sisällyttää myöskin olemassa olevat ohjel- järjestelmät ja mikä voisi olla kenties tehokkaampi. Haluaisin kysyä komissiolta, onko tällaiset, niin voidaanko tämä nähdä yhtenä mahdollisuutena, koska kyllä me ymmärrämme, että yrityksillä on intressejä ylläpitää omia järjestelmiään. Ja vaikka on totta, että olemme kylläkin nyt katsoit, mikä on tilanne ollut tapa- näiden kymmenen vuoden aikana, niin joka tapauksessa voidaanko ymmärtää, että komissiolla on pohtinut tällaista mahdollista tällaista järjestelmää, joka voisi sisällyttää nämä olemassa olevat järjestelmät, jotka voisivat olla, jotka voitaisiin olla mahdollisimman tehokkaita niin tämän direktiivin puitteissa siis. Voidaanko tämän ymmärtää näin, siis tällä tavoin kenties voitaisiinko tehdä? und da kann man, glaube ich, Aufklärung erwarten. Niin, että Olafista, La Roibling, olkaa hyvä. Um, thank you, Madam Chair. Of course. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti olisin erittäin onnellinen, jos voisin tarjota selvennyksiä, mutta annan paljon pätevämmälle äh, Sante-pääosaston ähm, kollegalle Koskille puheenvuoron. Hän on ollut äh, tämän äh, tupakkatuotedirektiivin toimeenpano mukana. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Aivan lyhyen selvennyksen voisin tarjota koskien toimeenpanotyötä, joka on nyt käynnössä. Äh, tupakkatuotedirektiivin artikla 15 mukaisesti tarkoituksena on luoda riippumaton äh, tracking and tracing jäljitettävyysjärjestelmä ja tarkastella myöskin erilaisia tapahtumia tässä tupakkatuotteiden jäljentämisessä. Direktiivin mukaan myöskin komission täytyy toimeenpano säädöksiä toteuttaa. Nämä säädökset kattavat järjestelmän perusvaatimukset. Tarkoituksena on siis se, että luomme järjestelmän ja määrittelemme sen, mitkä sen pääelementit tulevat olemaan samaan aikaan äm, artiklan mukaan toimeen panoon pitää ottaa mukaan lisäpöytäkirjan artikla 8, joka vaatii sitä, että sopimusosapuolet luovat tällaisen tracking and tracing jäljitettävyysjärjestelmän tupakkateollisuuden kanssa. Eli tämä on siis vielä käynnissä olevaa työtä nykysuunnitelma on se, että äm, delegoidut ja toimenpäivät säädökset astuvat voimaan vuonna 2017. Teemme kuitenkin parhaamme luonnollisesti, että myöskin lisäpöytäkirjan toimeenpano ja tämä jäljitettävyysjärjestelmä saada mahdollisimman nopeasti toimimaan ja tässä käsittääkseni puheenjohtaja vetosen sen puolesta, että rakenne olisi järjestelmässä avoin. Meidän määritelmämme eivät ole määrän, että meidän pitäisi käyttää jotakin tiettyä teknologiaa niin, että vain yksi palvelun tarjoaja meille näitä ratkaisuja voisi tarjota. Tämä ei siis ole tarkoituksemme. Me haluamme avoimen järjestelmän, jossa monet palveluntarjoajat voivat tarjota teknologiaratkaisuja, joita tarvitaan, jotta voisimme järjestelmän saada toimimaan. Kuitenkin valvonnan täytyy olla sellainen, kuin lisäpöytäkirjassa määritellään, ja sen pitää olla Euroopan äh, unionin toimijoiden käsissä. Kiitoksia. Kiitos. Kysymys on tärkeimmästä teollisuuspoliittisesta kysymyksestä, mikä tällä hetkellä on nähtävissä EU-ssa, koska työskentelemme maailmanlaajuisen standardin osalta, mitä tulee jäljitykseen ja seurantaan. Ja se, miltä tämä standardi näyttää, on erittäin tärkeää silloin, kun on kysymys kustannuksista – onko monopolijärjestelmä, jota varten täytyy ostaa ohjelmistoja ja sen jälkeen vielä hardware, vai onko järjestelmä, joka voi integroida itseensä olemassa olevat järjestelmät silloin, kun ne vastaavat teknisesti tätä erityispiirteetään. Minä puhuisin tämän jälkimmäisen puolesta, koska muuten joudumme käymään kaupan kanssa aivan toisenlaisia keskusteluja, ja siksi uskonkin, että me odotamme mielenkiinnolla mitä tapahtuu, ja on olemassa paljon ponnisteluja tässä. Kaikki ovat hyvin jännityksellä odottamassa tulosta näistä jatkoteknisistä keskusteluista pääosastossanne. Nyt palaisin kollega De Jongin kysymykseen. Mitä voisi olla, jotta tämä Cheap White – voitaisiin, että saataisiin paremmin torjottua. Ja minä haluaisin nostaakin tässä kysymyksen Toiblingille sitä mikä on tilanne tämän Cheap Whitein osalta, koska ne maat, jotka tuottavat tätä Cheap Whitea, ja, niin nämä maat, niin sehän on keskeinen ongelma. Eli tämä haluaisin, mitä tapahtuu tämän tuotan jälkeen. Siksi mä haluaisin kyllä kerran kuulla, siis tämä leikattu raakatupakka ja muut ainekset, joita tarvitaan savukkeiden valmistamiseen. Me törmäämme uudestaan tähän ongelmaan, koska saadaan parempia tuloksia. Niin, herra Roipling, voisitteko vastata? Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin äh, cheap white merkitsemättömät äh, savukkeet. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ollut muutamien vuosien ajan. Äh, vuoden 2013 komission strategia-asiakirjassa se tuotiin selkeästi esiin tärkeänä osana vastustaa laittomien tupakkatuotteiden kauppaa. Kun pyrimme tätä vastustamaan luonnollisesti, meillä on erilaisia alaosioita työssämme markkinoilla myöskin nämä merkitsemättömät savukkeet. Niitä tulee eri maista, eri tuottajilta. Ja luonnollisesti ne ovat hyvin monimutkainen ongelma meille, erityisesti siksi, että ongelma pääpiirteissään syntyy Euroopan unionin ulkopuolella. Tänä vuonna komissio tulee toimeenpanokertomuksen julkaisemaan siitä, kuinka me olemme tätä vuoden 2013 toimintastrategiaa onnistuneet toteuttamaan. Luonnollisesti kaikkein tärkeimmät kysymykset pohdinnassamme tulevat olevan ne, kuinka menestyksellisiä toimet ovat olleet erityisesti merkitsemättömien savukkeiden kaupan estämisen osalta. Näiden kysymysten parissa komissio tekee juuri tällä hetkellä kovasti töitä. Luonnollisesti tässä tärkeässä asiassa parlamentti tulee olemaan työssämme mukana. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kiinnitän huomioon siihen, että määräaika tarkistukselle on 25. huhtikuuta ja 24. toukokuuta sitten täällä valiokunnassa äänestetään lausunnosta ja tarkistuksista. Tulemmekin sitten seuraavaksi kohtaan neljä. Euro, tämä on lausunto kollega Marko Vallilta, joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston toimintaan vaikutuksia ja lisäarvoa vuodesta 2007 vuoteen 2014. Kollega Valli saakin välittömästi puheenvuoron. Hän voi esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Grazie Presidente. È un tema molto importante quello che trattiamo. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota käsittelemme täällä valvontavaliokunnassa. Meillä on paljon sosiaalisia ongelmia, työttömyyttä ja muuta, kaikkia asioita, joista olemme hyvin huolissamme. kun laadin tätä lausuntoa, esitin itselleni kysymyksiä. Mietin, onko tämä rahasto saavuttanut asetetut tavoitteet ja sitten huomioon, että on myös hyvin hankala identifioida näitä tavoitteita, koska ei komissiolla ole mitään tällaisia kvantifioitavia tavoitteita liittyen esimerkiksi julkisiin palveluihin. Ja tässä ei ole tehty selkeää eroa eurooppalaisen rahaston ja globalisoitumisrahaston ja kansallisten toimenpiteiden välillä. Kansalliset viranhomaiset äh, ovat ilmoittaneet, että he käyttävät tätä koulutukseen esimerkiksi ja tulotukena, mutta komission mielestä näin ei pitänyt olla. Komissio on sitä mieltä, että noin 50 prosenttia ihmisistä pääsevät tämän kautta takaisin työmarkkinoille, ja että tämä on menestys ja että se ei olisi ollut aikaisemmin mahdollista kansallisella tasolla. Tätä rahastoa on käytetty usein yhdessä muiden toimenpiteiden ja kansallisten ohjelmien kanssa. Mutta kuten sanoin, oli hyvin hankalaa arvioida tätä kaikkea. Näin käy usein rakennerahastojen kohdalla operationaalisissa ohjelmissa, koska on jäsenvaltioita, jotka mieluummin käyttävät sosiaalirahastoa kuin globalisointirahastoa. Sosiaalirahastossa on kuitenkin suuri äh, yhteisrahoitusosuus ja siinä on enemmän rahoitusmahdollisuuksia ja hyväksymismenettelyt ovat myös hyvin tärkeitä tässä. Me emme tiedä tarkkaan, kuinka paljon anomuksia äh, komission kautta on tullut ja hyväksytty. Minusta olisi hyvin tärkeää tietää, minkälaisia valintakriteereitä komissio käyttää. Onko tapauksia, jotka eivät kuulu asetuksen alle, mutta onko näin käytännössä? Meidän täytyy katsoa tätä, mitä ne ovat, jotta voimme suunnitella paremmin. Meidän täytyy myös tarkastella yhteisrahoitusprojekteja, rahastot, jotka täyttävät Äh, kriteerit niin, että nekin voisivat hyödyntää globalisaatiorahastoa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuonna 2013 keskimääräinen hyväksymisaika projektille on noin 21 viikkoa, mikä on hyvin pitkä aika. Toisissa tilanteissa olisi, tai olisi voitu käyttää nopeammin jotain muita kansallisia välineitä tai sosiaalisi, sosiaalirahastoja. Eli meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voimme saada tämän toimimaan paremmin, miten voimme nopeuttaa hyväksyntää ja paremmin voimme seurata tätä. Eli meidän täytyy ottaa yhteyttä myös näihin yrityksiin. Useinhan työntekijät äh, yrityksessä, joka ei saa rahaa globalisoitumisrahastosta, ovat ne, jotka kärsivät ja kyseessä on myös usein yrityksiä, joita ei virallisesti ole suljettu rahaston ulkopuolelle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että yksikään työntekijä ei jää turvaverkon ulkopuolelle. Meidän täytyy myös vaatia komissiolta spesivisempää informaatiota niin, että työntekijät sitten voisivat helpommin löytää uuden työpaikan. Ja meidän täytyy myös ohjailla työntekijöitä sellaisille sektoreille, sektoreille, jotka vastaavat markkinoiden tarpeita. Uudelleenkoulutus antaa todellakin paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla. Joten täytyy myös tarjota parempia koulutusmahdollisuuksia. Meidän valiokuntamme ei ole vastuussa työmarkkinoista, mutta on eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat eh, epäreilun kilpailun kohteena Euroopan unionin ulkopuolelta. Mutta toki on myös eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat eh, sijoittaneet toimintaansa ulkomaille. Meidän pitäisi katsoa, kuinka monet yritykset ovat käyttäneet eh, hyväksi globalisaatumisrahastoa ja kuinka moni näistä työntekijöistä ei ole löytänyt työpaikkaa ja että yritys on käyttänyt näitä rahoja oikeastaan vain siirtääkseen toimintaansa ulkomaille. Meidän täytyy katsoa, mitä unionin rajojen ulkopuolella tapahtuu, koska ne työntekijät, joiden on jäätävä kotimaahansa, heidän täytyy voida palata työmarkkinoille. Ja pyytäisin teiltä tarkistuksia tähän. Kiitos. Seuraavaksi kollega Stehovski. Já moc krát děkuji za tuto zprávu. My už jsme několikrát vedli na... Eh, niin, aivan totta. Me olemme useampaan otteeseen valiokunnassa käyneet keskusteluja tästä kysymyksestä, että on hyvin täysin selvää sen, mitä me odotamme tästä globalisaatiorahastosta. Senhän pitäisi olla yksi kysymyksistä, tärkeistä kysymyksistä Euroopan parlamentille. Tälläkin vaalikaudella, koska ei ole suinkaan täysin selvää, se, mitä ehtoja pätee ja se, jos ajatellaan sitä, mitä kollega esittelee, tässä on puhunut, että onko nämä parametrit todellakin asetettu oikein ajatellen niitä mahdollisuuksia, joiden mukaan tukea annetaan tästä rahastosta. Hän haluaa, että kaksi rahastoa vastaa näistä rahastoista ja voidaan kysyä, onko tämä nyt operatiivisesti tehokkain väline. En usko näin, koska aluksi sanottiin, että ehdot olisivat sellaisia, että yrityksessä joudutaan niitä samaa tuhat työntekijää. Nyt lukua on alettu 400. Sitten näitä puhutaan erilaisia toimia, jotka liittyvät rahaston toimintaan ja jo, johtaa rahat voidaan osoittaa tai ei. Tämä ei ole minusta oikein. Minusta meidän pitäisi käydä laajempaa keskustelua näistä kysymyksistä ja minusta tämä on juuri se asia, josta meidän valiokuntamme pitäisi puhua. Frau Kollegin Ayala Sender. Ayala Sender. No. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Valja, haluan kiittää tästä lausunnosta, joka on erittäin mielenkiintoinen. Ja olen yhtä mieltä monista asioista, jotka hän on todennut. Täällä on kuitenkin yksi elementti, johon haluan sen lisätä, ja joka voitaisiin lisätä tarkistuksella. Esimerkiksi nimittäin se, että minä olen huomannut, että on jotakin erityisiä sektoreita, jotka rakenneuudistuksen aikana, silloin kun on kysymys tällaisia paljon riippumattomia, todellisia riippumattomia ammatinharjoittajia sisämättömättömiä työntekijöitä, jotka ovat käyttäneet pääomaa, siis ovat, joilla ovat riippumattomia työntekijöitä, mutta heillä on tällainen tällainen kaksi, kaksinkertainen rooli. Tietysti he ovat tavallaan siis työntekijöitä ja saman aikaan kuitenkin yksin, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja että komissio on tällaisen rakenneuudistusten yhteydessä tällaisten työntekijöiden osalta, esimerkiksi Espanjan tapauksessa vaikkapa taksin kuljettajat, että, että heitä uhkaavat tietyt tällaiset yhteistoiminta liittyvät määräykset, joita liittyy tähän sektoriin, niin komissio on tunnustanut sen, että se ei ole suunnitellut sitä, millä tavoin voitaisiin näitä, tätä rahastoa soveltaa, tätä globalisaatiorahastoa esimerkiksi normaaliin tällaisiin äh, taksinkuljettajien tilanteisiin, jotka ovat tietyllä tavalla uhreja äh, tällaisessa äh, muutoksessa, jota tapahtuu, voitaisiinko heidät jotenkin integroida tähän mukaan, siis tällaiset riippumattoman, riippumattomat ammatinharjoittajat, ja tämä on sellainen asia, jota voitaisiin kenties kysyä komissiolta, voitaisiin katsoa, miten voitaisiin hoitaa tätä. Sitten on toinen asia, joka liittyy yhteen näkökantaan, joka herra Vallikin on ottanut tällä esille, nimittäin se, että komissio voisi kenties puhua tästä aikaa luonnottomasta tilanteesta, että tämä, jos on, pyritään antamaan sitä tällaista tukea, niin että joissakin tapauksissa, joissakin yrityksissä lähdetään liikkeelle siitä, että on olemassa tämä rahasto ja sitten tällä tavalla pyritään toteuttamaan jotakin rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat sellaisia, että ne ovat täysin mahdottomia. On, tästä on, on riidelty ja on katsottu, että, että ei pitäisi tapahtua näin brutaalilla tavalla näitä uudistuksia. Tämä on siis yksi asia, voitaisiin katsottaisiin välttää sitä, että tämän rahaston olemassaolo ei rohkaisisi tämän tyyppiseen toimintaan, jossa yritykset tietyllä tapauksella pyrkisivät nopeilla, nopeilla rahoituksella tai ratkaisulla tekemään tiettyjä asioita, ja jossa voitaisiin sanoa, että ajat työntekijöitä, että he joutuvat vaikeaan tilanteeseen vuoksi, miten voitaisiin varmistaa se, että selkeästi mitä, mit, voitaisiin määritellä se, mihin näitä varoja voidaan käyttää. Eli siis eh, myöskin, myöskin katsoa, että voitaisiin saman aikaan lähentää, lähentää sitä aikaa, joka käytetään varojen myöntämisen käsittelyssä. Kollegi Savama. Sarvamaa. Uh, yes, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että jouduin katoamaan hetkeksi salista. Minulla oli pieni kahviin liittyvä onnettomuus. Mutta te varmaankin puhutte nyt globalisaation rahastosta. Haluaisin vain lisätä tähän, että mielestäni esittelijä tekee erittäin hienoa työtä. Kuitenkin hiukan kritiikkiä esittäisin lisää liittyen siihen, kuinka Globalisaatio, rahasto, varat käytetään. Tarkoitan sitä, että rahaston aikaansaavuuteen ei ole kiinnitetty kylliksi huomiota. Tämä on jotakin, mihin tässäkin lausunnossa voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Selkeästikin tässä on kyseessä kaikkein ongelmallisin ulottuvuus niiden varojen osalta, joita tässä käsittelemme. Usein on sanottu, että Euroopan sosiaalirahastokin voisi näitä tarpeita kattaa. Kyllä, todellakin olen samaa mieltä, kyllä se niin voisi, mutta nyt meidän täytyykin pohtia sitä, mikä on lisäarvo lopulta mikä on olemassa olevan Euroopan globalisaatiorahaston tarjoama lisäarvo. Mielestäni ainut vastaus tähän löytyy, jos tarkastelemme kriittisemmin sitä, kuinka varat on käytetty. Ja tässä yhteydessä meidän pitää luonnollisesti katsoa jäsenmaita. Jäsenmaathan tällä hetkellä raportoivat varojen käytöstä hyvin vaihtelevalla tavalla – ei ole mitään yhtä mallia raportoinnissa. Ja uskon, että meidän pitäisi todellakin paljon kriittisemmin tarkastella Euroopan globalisaation rahastoa. Tähän mennessä sitä ei ole täysin sen mahdollisuuksien mukaan käytetty. Kiitoksia. Kollegi Morgan, bitte. Morgan. Uh, thank you, Chair. I just want to make a, uh, a, uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Muutama ihan eh, nopea asia. Ensinnäkin kiittää edustaja Valiainen eh, mietinnöstään. Globalisaatiorahasto on hyvin tärkeä väline EUn tasolla. Ikävä kyllä kaikki jäsenvaltiot eivät hyödytä, hyödynnä sitä. Esimerkiksi Iso-Britannia ei ole koskaan pyytänyt rahaa globalisaatiorahastosta, vaikkakin eh, on ollut paljon irtisanomisia. Ja ihan hiljattain eh, nimenomaan eh, terästeollisuudessa on ilmoitettu tuhansia ja tuhansia irtisanomisia. Ja Ison-Britannian hallitus kieltäytyy anomasta tätä rahaa. Monet meistä ovat kirjoittaneet heille, että heidän pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta niin kuin muutkin jäsenvaltiot. Joten tämä on ongelma, että muutamat hallitukset, kuten Iso-Britannia, eivät hyväksy sitä, että tämä on hyvä väline käytettäväksi. Mutta siinä täytyy myös hyväksyä se, että kuten kaikki rahastot, niitä täytyy tarkastella aina silloin tällöin. Ei meillä voi olla samat äh, säännöt ja asetukset ikuisesti, joten jos me voimme parantaa sitä, millä tavalla rahastoja hallitaan ja tarkastella näitä kriteereitä, jotta voimme varmistaa sen, että varat menevät oikeiden ihmisten avuksi oikeaan aikaan. Tärkeää on myös todellakin se, että se menee niille, jotka sitä tarvitsevat mahdollisimman nopeasti. Ja niin ei aina ole välttämättä olleet. Joten minä todellakin tuen tätä rahastoa. Minusta tämä on hyödyllinen väline ja kaikkien jäsenvaltioiden tulisi sitä käyttää, mutta en todellakaan vastusta sitä, että tarkastelemme näitä sääntöjä uusiksi. Ja, Dankeschön. Ja, lessons learned. Niin. Mitä tästä on opittu? Globalisaatiorahastoon kohdistuu paljon arvostelua. Ja nyt sosiaalisten työläisyyden pääosastolta rouva johtaja, joka hyvä. Thank you very much, <clears throat> Mrs. Chairperson. Paljon kiitoksia, Me haluaisimme kiittää huomiosta, jota osoitatte Euroopan globalisaation rahaston toimeenpanolle. Haluaisin aloittaa toteamalla, että Euroopan globalisaation rahasto on hätätoimi, joka tarkoituksena olla vastaus tarpeeseen ja sen tarkoitus on olla solidaarisuusväline. Se on aivan erilainen väline kuin rakennerahastot. Se on paljon joustavampi luonteeltaan kuin Euroopan sosiaalirahasto. Tässä jo muutaman kerran vertailtiin niiden toimia ja sanottiin, että globalisaatiorahaston toimit voisi myöskin sosiaalirahasto kattaa, mutta tällä hetkellä äm, globalisaatiorahasto ne kattaa. Jäsenmaathan täysin voivat vapaasti päättää, kumpaan rahastoon turvautuvat. Ensinnäkin äm, BKT ja työllisyysaste ovat tekijöiden perusteella Euroopan sosiaalisrahaston rahoitus kullekin jäsenmaalle määritellään. Euroopan globalisaatiorahasto taas on väline, joka on kaikille avoin, kuten edustaja Von sanoi, ja jäsenmailla on vapaa valinta turvautua siihen tehdä hakemuksia globalisaatiorahastoon. Myöskin sillä hetkellä, kun Euroopan globalisaatiorahastosta haetaan tukia. kun lomautuksia on ilmoitettu. Nämä hakemukset voidaan tehdä siis siinä vaiheessa jo, kun lomautuksista on ilmoitettu, vaikka työläiset ovat vielä tö- työssä tuolla hetkellä. Globalisaatiorahasto tarjoaa 60 prosenttia yhteisrahoitusta ja eräillä alueella tämä taso on matalampi kuin sosiaalirahaston osalta eräillä ähm, alueilla sosiaalirahasto tarjoaa 50 prosentin mm, yhteisrahoitusta, mutta toisilla alueilla tämä taso on jopa 75 prosenttia. Globalisaatiorahasto on ennakkorahoitusta. Me annamme 100 prosenttia prosenttia ennakkorahoitusta ja sitten kahden vuoden sisällä projektin valmistumisen jälkeen meidän täytyy saada täydellinen loppukertomus siitä, kuinka moni henkilö on hyötynyt tuesta, mikä onnistumistaso on ollut, minkälaisia toimia on toteutettu ja kuinka paljon rahaa täsmälleen on käytetty. Pitkällinen hakemusprosessi on jotakin, mihin viitattiin pari kertaa. 41 viikkoa viikkoa. Vuosina 2007 tämä oli keskimäärin. Ja haluaisin sanoa, että tämä 41 viikko on kuitenkin keskiarvo. Meillä on tilanteita, joissa päätös on tehty paljon nopeammin ja tapauksia, joissa päätös on vienyt paljon pidemmän aikaan. 13.09.2013 asetuksen mukaan nykyinen aikaraja on kahdeksan viikkoa. Tämän sisällä parlamentin neuvosto ja komission pitää päästä yksimielisyyteen päätöksestä kunkin hakemuksen osalta. Mainittiin myöskin hylätyt hakemukset ja ne, joita ei ole hyväksytty. Itse asiassa vain yksi globalisaatiorahastolle osoitettu hakemus on hylätty, mutta Tämä hylkäys tapahtui yksimielisesti jäsenmaan kanssa. Jäsenmaa tunnusti, että hakemus ei suoraan liittynyt globalisaatio- tai kriisitilanteeseen, joten eh, ei ollut perusteltu tuo syytä turvautua Euroopan globalisaatiorahastoon. Mainittiin, että laadulliset tavoitteet, globalis- laadulliset tavoitteet globalisaatiorahastossa. Mehän emme mitään suutta rakenneuudistusta toteutu globalisaatiorahaston kautta, mutta kun jäsenmaat tekevät hakemuksia asetuksen artiklan 1 mukaisesti, niiden pitäisi varmistaa, että kaikkein suurin määrä tuen saajista saa mahdollisimman nopeasti uuden työpaikan toimien ansiosta. Tämä on jotakin, mitä me seuraamme, ja meidän täytyy nyt kahden vuoden välein raportoida artiklan 9 mukaisesti neuvostolle ja parlamentille näiden työpaikkojen, globalisaatiorahaston ansiosta luotujen työpaikkojen kestävyydestä. Uskoakseni on myöskin syytä mainita yksi lausunnon ehdotuksista. Me olemme nimittäin jo sitoutuneet siihen, että Euroopan globalisaatiorahaston verkkosivulla julkaistaan jokaiseen EGR hakemukseen liittyvät tiedot, mutta on tiettyjä hakijoita, jossa, joiden kohdalla tiedot kuuluvat jäsenmaalle. Tietääksemme vasta yksi jäsenmaa on turvautunut tähän vaihtoehtoon ja olemme sitä mieltä, että avoimuuden kasvattaminen auttaisi jäsenmaita käyttämään globalisaation rahastoa tarpeidensa mukaisesti. Uskoakseni voin varmaankin päättää vastaukseni tähän. Vakuutan teille, että komissio tarkkaan valvoo globalisaatiorahaston avulla tutun tuen toimeenpanoa. Me emme halua mitään päällekkäisyyttä sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston välillä. Sosiaalirahasto on luonteeltaan hiukan erilainen. Globalisaatiorahasto puuttuu tilanteeseen kriisin jälkeen ex post toimina ja sosiaalirahasto taas pyrkii äm, toimimaan ennalta ehkäisevästi niin, etteivät ihmiset joudu lomautetuiksi. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitos. Määräaika tarkistukselle on 6 huhtikuuta kello 12 vielä kerran lausunnonlaati herra Valli. Kiitos, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän ehdotuksistaan. Ja uskon, että suurissa määrin voisimme sanoa, että olemme yhtä mieltä siitä, että meillä on liian vähän selkeyttä ja tietoa globalisaatiorahaston tuloksista tässä on kysymys avoimuuden puutteesta jäsenvaltioiden puolelta heidän asiakirjoistaan, joten olen kiitollinen komissiolle, mikäli komissio huolehtii siitä, että myös nämä jäsenvaltioiden asiakirjat julkaistaan niin, että jäsenvaltiotkin voisivat tutkia tilannetta paremmin ja niin, että tässä ei nostateta ohjelmia toisiaan vastaan. Mehän olemme nähneet, että nämä yritykset itse asiassa jäävät, tai nämä rahat jäävät itse asiassa yritysten sisälle. Ja sitten näitä yrityksiä käytetään tällaisena lähetettyjen työntekijöiden yrityksinä. Ihmisiä käytetään sitten töissä, jotka eivät vastaa heidän, vastaa heidän pätevyyksiään. Joten minusta kyllä näitä varoja pitäisi voida käyttää tehokkaammin. Ja sitten vielä Iso-Britannialla, Iso-Britannialla on ähm, äh, oma raha ja Iso-Britannia tekee omat päätöksensä. Siksi äh, teidän täytyykin äh, vaatia tämän välineen käyttöä. Niin, usko tällaisiin investointiohjelmiin ei lopu koskaan. Minä en kyllä usko, uskon aikoihin. Olen ollut liian pitkään mukana tässä toiminnassa. Määräaikatarkistukselle on yli huomenna vielä kerran. siis huomenna kello 12 määräaika ja siis joka haluaa vielä käyttää globalisaatiorahastoa, sen hänen on sitten tehtävä se mahdollisimman pikaisesti. Ja nyt sitten olisi kollega Piteran vuoro, hänen pitäisi siis sillä lausuntoluun, joka koskee korruption torjuntaa ja jatkotoimenpiteitä rovaa Pitera ei vielä ole päässyt Brysseliin saakka. Ja hän ilmoitti, että jos hän oli paikalla hän haluaisi, että tämä kohta voitaisiin lykätä päivän loppuun. Minä olin hiukan skeptinen kuitenkin, kun ajattelen kaikkia äänestyksiä, jotka on tulossa, että pystymmekö vielä lopussa käsittelemään tämän kohdan. Ja teemme tietysti niin, että jos on, jos on mahdollista käsittelemisen, mutta, mutta en kuitenkaan haluaisi nyt rouva Ulrichia pidätellä täällä niin pitkään ja haluaisinkin tietää, onko Rova Ulrichillä meillä jotakin sanottavaa. Herzlichen Dank, das ist äh, sehr von Ihnen. Nein. Kiitos, äh, kovin ystävällistä. Ei, kuten te tiedätte, tämä mietintöluonnos äh, on mielestäni, me olemme lähes kaikesta samaa mieltä. Samoin suurimman osan tarkistusten kanssa meistä on hyvin positiivista, että monissa tarkistuksissa käsitellään arvonlisäveroja ja että arvonlisävero otettaisiin PIF-direktiiviin mukaan. Eli ei, me olemme ihan tyytyväisiä. On, niin kun esittelijää kiitetään, niin hän oli paikalla silloin. No, katsotaan, miten asia voidaan hoitaa tänään. Muuten joudutaan sitten, jos ei onnistu tänään ottamaan se uudestaan äänestyslistalle, tai sitten käymme keskustelun äänestysten alussa. Sekin voidaan vielä tehdä. Äänestykset alkavat siis kello 2.16 ja minä haluaisin, että en, niitä ei aiemmin aloiteta, mutta olisi hyvä, jos kello 16 täsmällisesti voisimme aloittaa. Me tarvitsemme vähintään kahdeksan jäsentä, jotta olemme päätösvaltaisia. Pyytäisin, että ne, jotka ovat salissa, jäisivät myös saliin, koska meidän tänään täytyy äänestää, muuten emme saa pidettyä kiinni aikataulusta. Pyytäisin, että olisitte täällä nämä kymmenen minuuttia odottaisitte, mutta reiluuden reiluuden vuoksi en haluaisi aloittaa ennen kello 16, enkä viedä mahdollisuutta niitä osallistua, jotka vielä ovat tulossa, tai että, että joku tar- ryhmäkin kenties saattaisi vielä voittaa jonkin äänestyksen jostakin tarkistuksesta, heitä käyttää tilaisuutta verran pois. Eli kello 16 aloitamme äänestyksellä ja keskeytämme istunnon siihen asti. don't take things this is the mistake did. Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, on considère qu'il ne faut pas voter. Colleagues, take your seat. We will... Istutokaapa. Aloitamme äänestykset. Tarkist... Esitystän kohta numero kuusi kollega Vuoganin mietintö. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Hyvä. Aloitamme sitten äänestyksillä. Haluaisin tietää, kuinka moni kollega on paikalla. Teillä kaikilla varmaan äänestyskortit mukana koneäänestyksiä varten. Ja, Moment. Die Kolleginnen und Kollegen suchen noch die Karten zusammen. No, no, no, open. Yes, we're still missing some cards. No. No, ja. Also wir machen, ja. Wir machen eine Abstimmung, eine Probeabstimmung. Koeäänestyksen ensin nähdäksemme kuinka monta kollegaa on äänestämässä. Muistako äänestää? Vain kapetaan nappia. Haben alle abgestimmt? Das on beenden wir den Check, ja. Oletko kaikki äänestäneet? Kuinka moni on äänestänyt? 17 kollegaa on paikalla, joten kai varmaan kenelläkään ole mitään nokan koputtamista. Voidaan aloittaa tällä horisontaalisella mietinnöllä. Aloitamme kohdalla kuusi, tarkistus yksi, oletko kaikki tietoisia missä on menossa? Yksi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarsus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä pitää varmaan tarkistaa. Tarkistetaan tarkistus kahdeksan. Äänestystarkistus päättyy. Hyväksytty. Mukaan luettuna suullinen tarkistus. Ainakaan tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty tasa äänin. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta voimme tarkistaa. 25 koneäänestyksellä tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tartus 26 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 27. Empel 1 ähm, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 3 kat- katettu. Empel 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empel 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Empel 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Libe 1 puolesta vastaan tyhjää, hyvä hylätty Libe 2 puoli, se on katettu Libe 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Libe 4 puu, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty Libe 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty näin tulemme loppuäänestykseen koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Es fehlt noch ein Kollege, der eine Karte drin hat, aber nicht abgestimmt hat. Dann ist es halt so gut, die Abstimmung ist. Äänestys on päättynyt. 16 yksi äänin hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Näin olemme saaneet nyt pääsemme sitten eri virastoihin yksitellen. ASER, energian säätelijä, tarkistus 1 puolesta vastaan. Eins und zwei. Genau. Also, Entschuldigung, wir müssen eins und zwei zusammen ab, ab. Yksi ja kaksi niin pitää äänestää yhdessä. Kysymys on tili, siis vastuuvapaudesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt tulemme sitten päätökseen itse vastuuvapaudesta koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 4 vastaan. Hyväksytty. No niin, sitten äh, tilien päät, päätös, eli puol, kolme ja neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kokonaisuudessaan päätös koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 15.4 äänin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 Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Onnittelut esittelijälle. Ja, damit kommen wir zu... Nyt sitten äh, Berek. Tarkistus 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja näin automaattisesti hyväksytään tilin vastuvapaus nyt sitten ja nyt äänestys äh, koneäänestyksenä kokonaisuudessaan. Äänestys on päättynyt. 15.4 äänin hyväksytty. Nyt sitten päätös tilinpäätöksestä. Tähän on kaksi tarkistusta, kolme ja neljä. Äänestäminen yhdessä, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Näin äänestämme tilinpäätöksestä itsestään koneäänestyksellä. neljä hyväksytty. Ja sitten päätösaselma, tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja, ja nyt päätös lauselma kokonaisuudessaan koneäänestyksellä, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa, äänestys päättyy. 17.2 äänin onnittelut esittelijälle. Ja nyt sitten käännöskeskus CDT. Ehdotus päätös vastuvapaudesta tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme nyt sitten päätös vastuvapaudesta kokonaisuudessaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy 15 neljä äänin. Ja sitten ehdotus tilinpäätöksestä, tarkoitus kolme ja neljä puolesta vastaan tyhjää hyvätty. Ja sitten itse tilinpäätös koneäänestyksellä. Äänestys päättyy 15.4. Ja sitten päätösmaehdotus tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan Siis tarkistus kuusi koneäänestyksellä tarkistuttaisiin. Äänestys päättyy. 13 puolesta hyväksytty. Esin tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys päätösmaesityksestä koneäänestyksellä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy 16.3 äänin. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Sedefop. Ehdotus vastuvapaudesta, tarkistukset 1 ja 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, hylätty, anteeksi, itse päätös nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Sitten tilinpäätös 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty äänestys tilinpäätöksestä. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy 15.4. Ja sitten päätösmaehdotus tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1 on katettu. Empl 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 6, ensimmäinen osa ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa, anteeksi 7 8 on katettu ja näin tulemme ään, loppuäänestykseen koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Yksi kollega puuttuu. No, äänestys päättyy. 16 puolesta kaksi vastaan. Hyväksytty. Sepol. Tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Äänestys vastuvapaudesta koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 14.4 äänin. Sitten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 hylätty, Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja perusoma kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.2 äänin. EASA. Tarkoitus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös koneäänestyksellä vastuvapaudesta Äänestys päättyy. 15.4. Vakaat enemmistöt. Tilinpäätös. Tarkistukset 3.4. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys päätös koneäänestyksellä. Äänestys päättyy 15.4. Päätösasema tarkistus 5 puolesta vastaan Voitaisiin tämä tehdä koneäänestyksellä. Tarkistus 5. Uskon, että se hyväksyttiin. Tarkistus on päättynyt 11.8 äänin hyväksytty. 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Samalla enemmistöllä 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1, 2, 3, 4 katettu, trans 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, trans 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, trans 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran kymmenen puolesta, yksitoista, kaksitoista, katettu, tämän kolmetoista, ensimmäinen osa katettu. Sitten vielä pari sanaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran 14 katettu ja sitten äänestys päätösosamasta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. geschlossen. Äänestys on päättynyt. 16.3. Onnittelut esittelijälle EA ja sitten EASO. Ja tarkoitus 1.2. puolesta vastaan tyhjää hyvätty. Koneäänestyksellä päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.3 äänin. Ja sitten tilinpäätökset tarkistukset 3 ja 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päät, koneäänestyksellä päättö, tilinpäätös, äänestys alkaa, äänestys päättyy. 15.3 ääniin hyväksytty, päätös on tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, live 1 puoli, 4 on katettu, live 5, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, live 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, päätösmaa kokonaisuudessaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy 16.3. Tämäkin hyvä tulos esittelijälle Euroopan pankkivalvonta. Tarkistus 1 ja 2 parista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös koneäänestyksellä Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 15.4 äänin. Tilinpäätös tarkistuksessa 34 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty koneäänestyksellä. Tilinpäätös. Äänestys päättyy. 15.4. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksy. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tartus seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tartus kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon kuusi katettu Ekon 7 15 vuonna, kun näistä yhtenä kokonaisuutena. Ekon 7-15 yhtenä kokonaisuutena puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys päätösomasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 15.4 ääni. Sitten ECDC. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuvapaudesta koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 15.4. Tilinpäätös 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös koneäänestyksellä Äänestys päättyy. 15.4. Päätösasema. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta se on hyväksytty. Voidaanko tämä tarkistaa? Tarkistus 5. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 ja 10 sopivat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11, 10 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, en 1 on katettu, Envi 2 puolesta Envi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 3, Envi 4 katettu. Envi 5 puol ja 6 yhtenä kokonaisuutena, onko huomautettavaa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7, Envi 8 on katettu. Envi 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 katettu. Envi 11, 12, 13 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 14 ja 15 on katettu. Päätösasema koneäänestyksellä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa ja päättyy. 16.3. Kiitos. Kemikaalivirasto EHA. Vastuuvapaus tarkastus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja päätös tehdään päätös vastuuvapaudesta itsessään koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 15.4. Sitten tilinpäätös, tarkistukset 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme tilinpäätöksestä sinänsä. Äänestys päättyy. 15.4. Päätösosama tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. 7 Uudesta 12 voidaan niistä äänestää yhtenä kokonaisuutena. Kuudesta 12 yhtenä kokonaisuutena puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 1 on katettu, Envi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 3, 4 katettu, Envi 5, 8 yhtenä kokonaisuutena, ei, ei, n- ei, ei. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 9 katettu. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11, 12, 13 katettu. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, envi 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, envi 16 on 17 on katettu, koneäänestys lopuksi, äänestys alkaa, äänestys päättyy, äänin 16.3 hyväksytty. Ympäristövirasto. Tarkistus 1.2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten Äänestämme koneellisesti vastuvapaudesta. Äänestys päättyy. 14.4. Tilinpäätös. Tarsus 3.4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten äänestämme koneäänestyksellä tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Päätösasema tarkistus 5 tarkistukseen 10. Voidaanko äänestää yhtenä kokonaisuutena 50? 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, envi 1 kaksi on katettu, kol, en, en, yhdestä seitsemänä kaikki katettu, tulemmekin loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 16.3. Ja sitten Euroopan kalastuksen valvontavirasto AECP. Tarkistukset yksi ja kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta kaiken kaikkiaan. Äänestys päättyy. 15.4. Ja sitten tilinpäätös tarkistus 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselma itsessään. Äänestys päättyy. 15.4. Päätöslauselmasta tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, PES viiva 5 on katettu. Voimmeko ottaa PES viiva yksitoista unblock? Eli 6-11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 12 on katettu. Ja nyt äh, koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.3. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Tarkistus 1, 2, 3 ja 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Päättyy 12.7. Ja sitten tilipäätös 5-8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten niin se tilinpäätös. Äänestys alkaa. päättyy 13.6. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää minusta hyväksytty, mutta 18 tarkistamme sen.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 vastaan tyhjää hyväksytty, envi 6 katettu, envi 7 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa on katettu, envi 6, 8 ja 10 on katettu, envi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 on katettu. Mine is not going. No, siis me äänestimme. Ja se hylättiin. Envi 9 hylättiin. Envi 11, 10 on katettu Envi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 12 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa lisäyksenä 13 puolesta vastaan tyhjää. En 14 ja 15 on katettu ja näin päätöslauseman loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. 16. Äänestys päättyy 16.3. Kiitos. Sitten EIGE, Euroopan tasa-arvoinstituutin tarkistuksia kaksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös eh, sellaisena puolesta, äh, koneellisesti. Äänestys on päättynyt 15.4. Ja sitten tilipäätös 3 ja 4 tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äh, päätös tilinpäätöksestä. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma, tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, FEM 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, FEM 2 6 on katettu, FEM 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, FEM 8 on katettu ja päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt 16.3. Die Versicherungsagentur EIOPA. Sitten äh, vakuutusviranomainen tarkistuksia kaksi puolesta vastaan tyhjää hyötty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta sellaisenaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Ja sitten tilinpäätös 3 ja 4 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten niiden päättäminen koneellisesti äänestys. Äänestys päättyy. 15.4. Päätöslauselman tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7-9 on blokke. 7-9 on blok puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 1-5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 6 on katettu. Ekon 7-15 on blokki puolesta 1-11. 7-12 on blog puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Eko 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 15 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestys päätöslauselmasta koneellisesta. Äänestys päättyy. 15.4. Kiitos. Sitten Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ei tee tarkistuksia kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten päätös äh, vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. 15.3. Sitten tilinpäätös tarkistus 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma. Tarkastus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7-9 unblock 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, loppuäänestys Äänestys päättyy. 15.3. Sitten Euroopan lääkevirasto. Yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten lopuäänestys. Äänestys päättyy. 15.3. Ja sitten tarkistukset kolme ja neljä tileille puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten nämä tilien, tilipäätös nimenhuolta äänestyksenä. Äänestys on päättynyt. 16.3. Kiitos. Ja sitten päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. voimme ottaa 9-12 yhdessä? 9-12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 raukeaa, envi 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3-6 on katettu, envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, envi 8 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 9-11 on katettu, Envi 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 13 on katettu, viiva 14 ja 15 ja loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.3. Sitten Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten päätös vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten tiilit 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätös koneellisesti. Äänestys päättyy. 15.4. Kiitos. Tarkistus 5. Päätöslausta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1, 2 ja 3 on katettu. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 5 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.3. Sitten Euroopan meriturvallisuusvirasto. Tarkistuksia kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös Äänestys alkaa. Päättyy. 15.4. Tilit 3.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös tileistä. Äänestys päättyy 14.4 päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tran 1 ja 2 katettu. Tran 3 viiva 7 tar- puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Tran 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 9 katettu. Tran 10 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 12 on katettu. Ja sitten koko päätöslausuma äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Enisa, tarkistus 1 ja 2, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Päätös vastuuvapaudesta, äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Sitten tilit 3 ja 4 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös lauselma kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Kiitos. Sitten Euroopan rautatievirasto, tarkistukset 1 ja 2 puolelta, vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Tarkistus kolme ja neljä tileistä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten päätös äh, tileistä koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma tarkistukset 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 7-9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 viiva, vi, 1-5 on katettu. Tran 6 ja Tran 9 on blok puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 10 on katettu. Tran 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 13 on katettu. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.3. Sitten äh, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA. Tarkastustyksiä kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys äh, vastuuvapaudesta koneellisesti Äänestys päättyy 15.4. Sitten tilit. Tarkastus 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten päätös tileistä koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ekon 1-5 unblock. Yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ekon 6 on katettu. Ekon 7 viiva 15 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Kiitos. Euroopan koulutussäätiö ETF Tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Ja sitten 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys päättyy 15.4. Päätöslauselmasta 5-8 voimme äänestää yhdessä. Kyllä vai ei? Puolesta Vas- vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1 on katettu. Empl 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 3 ja 4 katettu. Empl 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.3. Kiitos. Ja sitten EU-liisa tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vastuuvapaus itsessään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Sitten tilit, tarkistukset 3 4 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten tilin päätös, puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Ja sitten päätöslauselma, voimmeko äänestää yhdessä, tarkistukset 5-11, eli puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Libe 1-6 on katettu. Libe 7 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.3. Kiitos. Sitten työterveys- ja työturvallisuusvirasto yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja päätös äh, vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys au, alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Tilit, tarkistukset 3 ja 4 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty ja päätös tileistä koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma 5-7 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 1 on katettu. Empli 2-5 Amblok puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 on katettu. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koneellinen loppuäänestys. Äänestys päättyy 16.3. Euroopan hankintakeskus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten tilit 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös tileistä koneellisesti. Äänestys al- al- alkaa. Äänestys päättyy. 15.4. Sitten 5, 6 ja 5 amlok puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koneellinen loppuäänestys päätöslauselmasta. 16.3. Sitten Euroopan elinen työolojen kehittämisessä antaminen tarkistukseksi kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten päätös vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Tilit 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja tilit äh, sitten koneellisesti Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma 5, 6 ja 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Emp 1 on katettu. Emp 2-4 unblock puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Emp 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Emp 6 on katettu, M7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, M8 on katettu, loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.2. Sitten Eurojust. 1 ja 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta. Äänitys alkaa. Päättyy. 15.4. 3 ja 4. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Päätös tileistä. Äänestys alkaa. Viisitoista neljä ei voi väittää, että tässä olisi vakaa enemmistö. Amblok 567 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 1, 2 on katettu. Live 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 5 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.3. Sitten Europol 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy 16.3. Tilit 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöstileistä koneellisesti. Äänestys päättyy. 16.3. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty 8-12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 15 amblokkoja puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 1 on katettu. Live 2 raukeaa, Live 3 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, Live 4 katettu, Live 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Sitten perusoikeusvirasto tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten päätös äh, koneellisesti. Äänestys päättyy 15.4. Sitten tilit, tarkistus 4, 5 ja 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.4. Päätöslauselma. Tarkistus 7-9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11-13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 1-3 on katettu. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Libe 5 on katettu ja sitten loppuäänestys Äänestys alkaa. Seitsemäntoista kaksi. Ja jos ette halua, että äänestämme yhdessä bloc, niin teidän täytyy sanoa se. Sitten Frontex. Yksi, kaksi puolesta vastaan hylätty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Päättyy. 15.3. Tilit 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tilinpäätössä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.2. Päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Minusta tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Tarkistus 5. Päättyy 10.8. hyväksytty. Tarkistus 6-8 on block puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 11, 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta, vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 14 ja 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 1 ja 2 on katettu. Libe 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Libe 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty live 6 on katettu, live 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja koneellinen loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.2, kiitos. Sitten GNSS virasto tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koneellinen päätös äh, vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 15.4. Ja sitten tilit 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja päät, tilinpäätös äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.4. Sitten päätöslauselma tarkistus 5-7 unblock puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.3. Genau. Ah. Mm. What, what a chat. Yeah. Genau, genau. yeah. genau. genau. Hat, niemand, genau. Niemand, niemand verlässt den Saal. Kukaan ei saa poistua salista. Nyt jatkamme. Artemis-yhteisyritys esittelijänä on Marian Marinescu. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei näytä haluavan. Hyvä. Tartukset yksi ja kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyt hylätty. voidaan katsoa vielä tarkistaa? Tarkistukset yksi ja kaksi. Die Abstimmung ist beendet. Äänestys päättyy. Ne on hyväksytty. 13.5 äänin. Se merkitsee sitä, että näin lykätään vastuuvapautta. Also, genau. Wir, genau, damit ist ja... Näin siis vastuopaus lykätään, samoin myöskin äh, tilin päätös. Niinpä me sitten teemmekin te päätöksen äh, tilien päättämisestä. Äänestys siitä alkaa, se koneäänestys. Hmm? Sorry, Marianne. On on top. No, it's, so we voted to postpone. Me äänestimme sen puolesta, että lykkäisimme vastuuvapauden myöntämistä, eikö niin? Eli on selvää, että myöskin, myöskään tilinpäätöstä ei tehdä. Ja sitten meillä on päätöslauselma vielä. Suoraan päätöslauselma, eli tarkistus viisi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Taitus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taitus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taitus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys päätösosmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Abstimmung ist beendet. No, also 17. Niin, 17.1. Äh, Me vielä keskustelemme siitä, äänesi, pitääkö äänestää tilien päättämisestä vai ei. We have to vote. Meidän täytyy äänestää vastuuvapauden myöntämisen päätöksestä. Näin muutettuna tämä tarkoittaa siis sitä, että se lykätään, sillä me äänestimme tarkastuksen puolesta, jonka mukaan tätä lykätään, niin meidän täytyy äänestää päätöksestä tilinpäätöksestä. Meidän täytyy tästä päätöksestä äänestää, eli loppuäänestys täytyy näin muutettuna tehdä, kuten on kirjoitettu. Eikö näin ole? Mehän äänestämme vain tarkistuksista. Meidän täytyy äänestää siis siitä että tilin, tilin päätöksestä, sitä mitä tässä nyt tehdä. Yeah, Meidän pitää siis äänestää myös tilinpäätöksestä. Yeah. So, so we have to vote always this, this. This, but not this. It is not necessary. At uh, the same than here. see il faut voter Ça, ce n'est pas nécessaire. Et ça, toujours. Les, les décisions. Ça, il faut voter. Décision. Yeah. So, we voted. Me siis äänestimme ensimmäisestä ja toisesta tarkistuksesta sen puolesta, että vastuuvapauden myöntämistä lykätään. Nyt menetty kuitenkin äänestää myöskin kokonaispäätöksestä näin muutettuna. Tämä on toinen äänestys. Ja Tämän lisäksi meidän ei pitäisi tileistä äänestää, sillä on selvää, että niitä ei nyt suljeta. Meidän täytyy päätöksestä kuitenkin tiliä koskien äänestää, sillä tämä on täysi päätös. Tämä on tapa, jota pitää noudattaa. Me siis äänestämme nyt kohdasta kaksi. Päätös tileistä. Ensimmäisestä me jo äänestämme, mutta tämä täytyy vielä nyt hoitaa. Ei tarkistuksia kolme ja neljä, koska ne automaattisesti viittaavat tähän päätökseen, mutta siis päätös siitä, että on tilin, tästä tilin päätöksestä. Äänestys alkaa siis, siis joka nyt äänestää puolesta, äänestää siis sen puolesta automaattisesti, että tätä lykätään. Point number two. Les deux décisions, hein, la décision et la décision. Non, non, non, here, we are here, we are here. Mais ici, on n'a pas voté. Hein. Hmm. Il faut voter les deux yeah. décisions. Hmm, hmm. You vote not to close. Yeah. You vote not to close. I do not find it very logical and I find it rather... Tämä oli minusta kovinkaan johdonmukaista ja tämä on aika mutkikastakin itse asiassa. No, no, no, no, no, no. no. We vote, we vote on the decision. Siis äänestämme nyt päätöksestä. Please. Genau. Also, genau. Das Sekretariat sagt. Sihteeristö sanoo, sihteeristö sanoo, että myös kohdassa yksikin pitää vielä äänestää päätöksestä, että emme anna vastuvapautta. Siis tarkistuksestahan me jo äänestimmekin kohdassa yksi, tarkistukset hyväksyttiin, on selvää, että vastuvapautta lykätään, mutta meidän pitää äänestää vieläkin siitäkin, että me lykkäämme vastuuvapautta. No niin, kohdassa yksi meidän pitää äänestää, tarkistukset niistä äänestettiin, ja se, joka nyt äänestää puolesta, äänestää sen päätöksen puolesta, että me lykkäämme tätä vastuuvapautta. Onko nyt kaikki selvää? Siis kohdassa yksi vielä päätöksestä itsestään. Itsestään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 17.3 äänin. Ja kohdassa kaksi ehdotus päätöksestä, joka koskee tilien, tilinpäätöksiä muutettuna, ja siitä me nyt sitten äänestämme. Äänestys alkaa. Kuka äänestää vastaan? Se, joka haluaa tätä vastuuvapautta, täytyy äänestää vastaan. Äänestys päättyy. 14.6 äänin. Päätös on nyt selvä. Ja päätös on, jo äänestettiin. Ja nyt voimme varmastikin sitten hoitaa muuta, joka on yksinkertainen. Clean Sky, tarkistukset 1 ja 2, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten äänestämme päätöksestä koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.3. Kiitos. Tarkistukset 3 ja 4. Ne ovat nyt rauneet, koska ne liittyvät välittömästi edelliseen päätökseen. Päätös tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20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 ja näin tuleekin loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 19.2. Päätösasema on hyväksytty. Kiitos. Excel. Tarkistukset 1 ja 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestys päättyy vastuuvapaudesta päätöksestä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Kiitos. Äänestys on päättynyt. 16.5. Tilinpäätös, tarkoitukset kolme ja niille liittyvät edelliseen päätökseen, joten voimmekin äänestää päätöksestä, joka koskee tilinpäätöstä. Äänestys alkaa koneäänestyksellä. Kiitos. Äänestys päättyy 18.3. Kiitos. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 raukeaa. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 ja 13 saman sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty. Voidaanko tarkistaa? Tarkistus 15 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty ääni 15, 6, tarkistus 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja päätösasema kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.2. Kiitos. Ja nyt sitten ENIAC. Tarkoitukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme päätöksestä, joka koskee vastuuvapautta kokonaisuudessaan puolesta, anteeksi, koneäänestyksellä. Äänestys päättyy 17.4. Kolme ja neljä tarkistukset liittyvät edelliseen päätökseen – päätös tileistä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 15.5. Kiitos. Ja nyt sitten päätösosama tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty koneäänestys, loppuäänestys päätösosamasta. Äänestys päättyy. 21, kiitos. FCH, tarkistukset 1 ja 2, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 18.3. 3 ja 4 liittyvät edelliseen päätökseen ja nyt tilinpäätös koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy 18.3. Kiitos. Päätöslauselma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta. Voitaisiinko kahdeksan tarkistaa koneäänestyksellä? Minä luulen, että se hylättiin, mutta kyllä, tarkistus päättyy, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty ja päätösohjelma kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.2. IMI. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuvapaudesta kokonaisuudessaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 18.3. Kiitos. Kolme ja neljä ovat nyt sitten rakautta rauenneet. Ja nyt äänestys tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.3. Hyvä. Kiitos. Sitten päätösosamme tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 6 puolesta,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 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 13 puolesta raukea 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 tekninen, siitä ei tarvitse äänestää 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 on vedetty pois. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.2. ITER. Tarjotukset yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätös vastuuvuudessa kokonaisuudessaan, niin... Mikrofoni. Mikro. I, I noticed that we vote one. Huomasin, että ähm, äänestimme äh, 224 yhtä aikaa, mutta 223 on se, joka on identtinen. Eli 223 meidän pitäisi, sitä meidän pitäisi äänestää myöskin ensimmäisestä tarkistuksesta, eikä näistä kaikista yhtä aikaa. Das recht, das haben wir natürlich jetzt auch. Totta. Nyt me tässä hoidimme sitten kaiken itse asiassa nelosen itse asiassa kyllä. Tämä ei ollut korrektia. Eli yhdestä kolmeen on hyväksytty, joten neljä raukeaa. Ja äänestämme nyt sitten päätöksestä, joka koskee vastuuvapautta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21.0. Tämä on harvinaista. 567 riittävät tähän päätökseen ja nyt sitten päätös tileistä koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 21. Päätösauselma tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 10 raukeavat. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17, 24 koen sitä yhtenä kokonaisuutena. 16 hän jo äänestettiinkin. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan ty. Tämä nyt pitää tehdä jotakin 20 koneäänestyksellä. 20 koneäänestyksellä. Tarkistusäänestys päättyy 15.6 puolesta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 Tarkistus 1 ja 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätös kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. 18.3. Tilit 3 ja 4 raukeavat. Päätös tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslausuma. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyh- voidaanko tämä hoitaa koneäänestyksellä tämä tarkoitus kahdeksan. Ich meine, es wäre wär abgelehnt, aber danke. Hyvä. Ylätty. Tartsus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt, ylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tran yksi ja kaksi katettu. Tran kolmesta kahdeksan voidaanko yhtenä kokonaisuutena. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 on katettu, tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loputkin on katettu koneäänestys päätösauselmasta. Äänestys päättyy. 18.2 äänin. Kiitos. No niin. Haben wir wieder. So, damit haben wir wieder einen No niin. Nyt jälleen yksi osa on tehty. Sitten siirrymme muihin toimielimiin. Jatkamme neuvostosta. Kollega Czarnecki on esittelijä. Eikä minun tarvitse kysyä häneltä, haluaako hän puheenvuoron, koska hän ei ole paikalla. Haluaako joku hänen nimissään puheenvuoron? Hienoa. Äänestä. Äänestämme päätöslauselmasta ähm, vastuuvapaudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, meidän täytyy äänestää tämä koneellisesti, anteeksi. Eli päätös äh, vastuuvapaudesta Äänestys päättyy. Eli meillä on päätös siirtää nyt tätä. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten Afkon äh, lausunnot. Afkon. KD. Voimmeko ottaa DEFG H unblock puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta 10-15 on block. Ei, äh, 14. Eli 10-14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO 1, 2, 3, 4, 5. Voimmeko äänestää näistä unblock? Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, Tässä on identtinen. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 7, 8 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko päätös koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. 20.0. nolla. Aika selkeä merkki neuvostolle. Ja sitten tuomioistuin, tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan, tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Eli kakkonen raukeaa. Sitten päätössä vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.2. Sitten päätöslauselma kolme puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Äänestys päättyy. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä, jota ei nähtävästi vastusteta. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yhdeksän. Ja suullinen tarkistus. Puolesta vastaan Tarkistus yhdeksän Puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta tai vastaan Tarkistus 10. Katsomme. Tarkistamme sen. Se on hyväksytty. Sitten äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää. Ja Tarkistus kaksi raukeaa. Sitten äänestämme päätöksestä kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. 21 päätöslauselma. Voimmeko äänestää sitä on blok 3-11? Ei. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. 12 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 12. Minusta se on hylätty, mutta katsotaan. 14. 13 puolesta vastaan. 13 No, tarkistamme sen suoraan. 13. Sitä ei hyväksytty. Ah, se on hyväksytty. 13 on hyväksytty. 14. Raukeaa 15 puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan 18. Se on hylätty. Ja sitten päätöslausumassa kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. 19.2. Kiitos. Sitten talous- ja sosiaalikomitea, tarkistukset 1 ja 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. 19.1. Sitten päätöslauselma. 4-8 yhdessä. Ei. 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta ei tämä raukeaa. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kaksitoista puolesta vastaan hyväksytty, Kolmetoista puolesta vastaan. Tarkistetaan kolmetoista. Eli se on hylätty. Neljätoista puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty samalla enemmistöllä. Suullinen. Tarkistus 14 tarkistamme. <clears throat> Tarkistus 14. Se on hyväksytty. Esittelijä on siis tehnyt suullisen tarkistuksen. Kuukaa. Puolesta. Vastaan. Vastaan. 16 puolesta. Vastaan.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 Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko loppuäänestys. Koneellisesti nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta ja yksi vastaan. Sitten alueiden komitea, tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan 1 ja 2. Hylätty. Yksi ja kaksi yhdessä. 7.14. Versus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös, päätös va, vastuuvapaudesta. Koneen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.7. Kiitos. Päätöslauselma 4, 5, 6 ja 7 ja 10. Voimmeko äänestää yhdessä? Ei. Selvä. 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty 5 puolesta vastaan 5 tarkistetaan koneellisesti. Kiitos. Hylätty. 6 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 8 näyttää hylätyltä. hylätty 13.8. 11 vedetty takaisin, 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 vedetty takaisin, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni tämä on hylätty, mutta tarkistamme. Tarkistus 16. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan Tarkistetaan 20. Kaksikymmentäyksi, kaksi ja kolme ovat identtiset puolesta. Ai, ne raukesivat, koska 20 hyväksyttiin. 24 ja 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäviisi vai lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 raukeaa 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää hyväks, hylätty 2, 31 puolesta vastaan 31 tarkistetaan. 31 tarkistetaan. Hylätty. Kolmata kaksi Kolmata kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolmata kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34-36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 raukeaa. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Ei 39 ei hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan en näe kunnolla 43 koneellisesti. Hyväksytty yhdellä äänellä. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. 46 tarkistamme. Tarkistamme. Äänestys päättyy, se on hylätty hyvin selkeästi. Anteeksi, mutta välillä on vaikea nähdä. 48 puolesta vastaan, tyhjää. 49 puolesta vastaan. 49,50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta ja 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50, 54 tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppu äänestys koneellisesti. Äänestys päättyy 18.3. Sitten oikeusasiamies, tarkastus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa. Sitten äänestämme tästä päätöksestä. Äänestys äh, on alattu. Äänestys on päätetty. 19.1. Päätöslauselma tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Genau, der Rapporteur ist nicht da. Hm? Onko tämä vedetty takaisin? On. Tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa. Kuusi raukeaa. Yhdeksän lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan 12 tarkistetaan. No tiedän, että ei tämä niin suurta herkkua enää ole. Äänestys päättyy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 Äänestys alkaa. Kaksikymmentäyksi. Kiitos. Ja sitten eh, tietosuojavaltuutettu yksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös eh, vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys päättyy. Live 2 puolesta vastaan tyhjää. Live 3 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se olisi hyväksytty, mutta Live 3 voidaan, tarkistetaan se. Äänestys päättyy, se on hyväksytty puolesta, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja Libe ne 1, 4, 5 ja 6 on katettu. Ja nyt sitten äänestämme koko päätöslauselman ehdotuksesta koneellisesti. Äänestys päättyy. 18.3. Kiitos. Ja sitten vielä näin me olemme saaneet lävitse muut toimielimet. Ja sitten vielä viimeinen tämän päivän viimeinen äänestys. joka on kansainväliset tilinpäätösstandardit. Jatketaan saman tien. Esittelijä ei ole paikalla. Vai haluaako esittelijä?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 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten loppuäänestys, nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kaksi, kiitos. Niin, me olemme vieneet päätökseen koneäänestyksen. Seuraavana muut esille tulevat asiat ei ole mitään asioita. Kiitän teitä tästä päivästä ja kurinalaisesta äänestyksestä. Tiedät, että tässä parlamentissa tapahtuu mielenkiintoisempiakin asioita, mutta hommat on hoidettava. Me tapaamme ensi torstaina, tai tänä torstaina kello yhdeksältä ja silloin me äänestämme parlamentin ja komission vastuuvapauksista. Mukavaa iltaa teille ja kiitokset todellakin siitä, että olette läsnä. Kokous on päättynyt.